Hyvät kollegat, nyt me jatkamme työtä, kun meillä oli ensikin tämä suljetuin ovin pidetty kokous kiinteistöpolitiikasta. Sen, ar- sen ansiosta me pystymme mittaamaan, kuinka paljon on edistytty töissä ja havus- halutaan suurempaa avoimuutta kiinteistöpolitiikan toteuttamisessa ja kuulemisessa. No niin, nyt me kuulemme jälleen kerran tulkkien tiedotteen. Tulkin, tulkit ovat teille, että käynnissä olevan työkiistan vuoksi meillä on täällä sellainen tilanne, että osa tulkeista on pakotettu työskentelemään, mutta kaikki suojelusta työskentelevät kuitenkin tässä kokouksessa, emmekä pidä työn keskeytyksiä. Kokous kuitenkin päättyy täsmällisesti aikataulun mukaisesti kello 12.30. Kiitän tulkkeja heidän läsnäolostaan ja pyytän kaikkia kollegoja olemaan erittäin tiiviitä puheenvuorossa, koska 12.30 meidän pitää ehdottomasti lopettaa kokous. Jos ei ole mitään vastustavia ääniä, niin esityslista voidaan hyväksyä. Koordinaattoreiden päätökset he kokoontuivat 16. toukokuuta. Ne löytyvät myös kokousasiakirjoista. Jos ei ole mitään vastaväitteitä, ne voidaan tulkita hyväksytyiksi kun on kyse pöytäkirjoista edellisistä kokouksista 22. maaliskuuta ja 16. huhtikuuta. Jos se oli vastaväitteitä, niin nämäkin pöytäkirjat voidaan tulkita hyväksytyiksi. Nyt me siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan äänestykseen. La politique euh, immobilière. Kiinteistöpolitiikasta. Le vote sera report. Anteeksi, sanon puheenjohtaja. Äänestys siirretään seuraavan viikon kokoukseen 28. kesäkuuta. Nous allons maintenant nous prononcer sur nyt ruvetaan käsittelemään lisätalousarviota numero kaksi. Yleisesittelijä Sigrid Muresan. Oletteko te ottaneet äh, äänestyskortit esille? Me teemme nyt testin. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kiitos. Lisätalousarviosta numero kaksi. Tarkistus numero yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kaksi. Siinä on suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Koko tekstistä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 35 ja yksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Sitten siirrymme eu tietojärjestelmien välisestä yhteentoimivuudesta – jossa on kyse poliisiyhteistyötä, oikeudellista yhteistyöstä, turvapaikkaa ja maahanmuuttoasioista. Kun tämä on kohta kahdeksan, samalla kolme yhdeksän äänestämme näistä kahdesta lausunto, lausunnosta yhtä aikaa esittelijänä on Kölmel. On kyse myös eu tietojärjestelmien välistä yhteentoimista rajat ja viisumipolitiikka. Haluaisin antaa lyhyesti puheenvuoron esittelijälle edustaja Kölmel, joka kertoo meille muutoksista, joita on tehty ja miten ne voivat vaikuttaa tämän päivän äänestykseen. Jos edustaja Kölmel on sitä mieltä, että voimme äänestää tänään. Edustaja Kölmel, olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. En halua viedä liikaa aikaanne. Olen sitä mieltä, että meillä on ollut hyvin kattavaa keskustelua jo tästä keskustelusta. Nämä ovat tärkeitä seikkoja, jotka tulevat parantamaan Euroopan unionin turvallisuutta hyvin merkittävästi. Kuitenkaan tämä ei tule olemaan halpaa. Me tulemme tarvitsemaan noin puoli miljoonaa euroa investointeja, mutta mielestäni tämä on hyvin investoitua rahaa. Erityisesti haluaisin valiokunnan huomioon kiinnittää siihen, että Juuri eilen komissio antoi uusia lukuja. Eli he ottavat tämän desiliratan nyt pysyväksi. Jos luvut muuttuvat, meidän täytyy tietää siitä. Ei voida lähteä tekemään työtä tiettyjen lukujen mukaan, niin sitten lopuksi havaita, että hinta on kaksin tai kolmen kertaistunut. Tämä ei käy. Meillä on EU-lisaan liittyviä uusia laskelmia. 36,3 miljoonaa lisää arvioiden mukaan tarvitaan. Eli 461 miljoonaa tämä summa kasvaisi kokonaisuudessaan. Olen sitä mieltä, että toimeenpanon aikana tämä kasvu saattaa tapahtua uudelleen. Nyt on äärimmäisen tärkeää, että me pidämme erittäin tarkasti silmällä näitä tarjouskilpailuja ja että varmistamme sen, että täysi avoimuus toteutuu ja saamme parhaan mahdollisen sopimuksen niin, että me joudut tilanteeseen, jossa yhtäkkiä meillä onkin yllätys edessä. Komission pitäisi pitää meidät säännöllisesti ajan tasalla. Suosittelisin tätä kyllä valiokunnan kollegoille. Merci, monsieur Kiitos edustaja Kölmel. Voimme siirtyä äänestämään. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty tarkistus 1 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty tarkistus numero 2 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty tarkistus 10 on vedetty pois. Tarkistus 3 puolesta. Se raukeaa. Ei, kyllä siitä pitääkin äänestää, sanoo puheenjohtaja tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 11 vedetään pois. Tarkistus 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Suullinen tarkistus numero 1 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koko tekstistä näin muutettuna äänestämme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 30 puolesta, 3 vastaan, 3 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. tästä toisesta tekstistä yhteen toimivuudesta, kun on kyse rajoista ja viisumipolitiikasta. Tarkistus numero kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 vedetään pois tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 11 vedetään pois tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistusnumero 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty su- suullinen tarkistus numero 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt koko tekstistä äänestämme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 33 ja 3. Onnittelut edustaja Kylmelille. Seuraavaksi siirrymme edistää edustajan Riadan tekstiin äänestämisestä, jossa on kyse rakenneuudistuksen tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattamisesta ja sen yleistavoitteen mukauttamisesta. Ensinnäkin me äänestämme kompromissista numero seitsemän puolesta vastaan – Tarkistamme. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 14.22. No niin, sitten siirrymme tarkistuksiin, jotka olivat tässä kompromississa. Tarkistus numero 11 jossa on suullinen tarkistus. In e out. Kuka puoltaa tätä suullista tarkistusta? Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 14.22. Tarkistus numero 11. Puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus 31 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus numero 32 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyh- hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Tarkistus numero 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 14.21. Tarkistus 13. Puolesta vastaan. tyhjä hylätty. Numero 35 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän sähköisesti. Tarkistus 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 36 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty 37 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. Kompromissi numero 1 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 19. Anteeksi, anteeksi. Kompromissi numero 2 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Eli nyt meidän pitää tarkistaa ja äänestää näistä tarkistuksista, jotka ovat kompromissa numero kaksi, tarkistus numero kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hylätty tarkistus 17 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty tarkistus numero neljä. Ensinnä, ensimmäistä osasta puolesta vastaan tyhjää hylätty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi numero kolme. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus numero viisi. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi numero neljä. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty Eli siis käymme läpi taas tarkistukset. Kompromissista tarkistus 21 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Numero 22 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 6 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi numero viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus numero seitsemän. Siinä on mukana suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistuksesta seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 23 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 24 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi numero 6 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Eli käymme läpi tarkistukset Aloitetaan 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta puolesta. Vai raukeaako se, kysyy puheenjohtaja. Kyllä vaan. Numero 29 puolesta Sekin raukeaa kuin myös numero 30. Eli näin ollen äänestämme nyt tarkistuksesta numero 9. Sekin raukeaa, sanoo puheenjohtaja. Kyllä vaan. Numero 10 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty nyt koko tekstistä näin muutettuna. Äänestys alkaa.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 Qui est contre Qui s'abstient Approuvé. Amendement numéro 3, qui est pour Puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. Numero 4 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty numero 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty numero 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus numero kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, seitsemän, kahdeksan raukeavat numero yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 vedetty pois, kuimois 11, numero 12 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 13 on vedetty pois 14 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 ensimmäistä osasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 mukana suullinen tarkistus. Se on siis suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 19. Äänestämme viimeisestä osasta, ottaen huomioon äänestyksen 18, eli puolesta vastaan,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 20, no, numero yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty nyt koko tekstistä. Äänestämme sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty 31 puolesta, kolme vastaan ja kaksi tyhjää. Onneksi olkoon esittelijälle Alalämä Suurille. Nous avons maintenant à nous prononcer sur... Euh, Nyt sitten äänestämme kahdesta siirtopyynnöstä. Ehkäpä edustaja Muresan voisi käsitellä meillä yleisesittely. Olkaa hyvä. Hyvää huomenta myös minulta. Ensimmäinen siirto, josta äänestetään, on päätös numero 10. Tämä siirto on seurausta äänestyksestä, joka koski kollegamme Lamessuurin mietintö, jonka tarvissa on saattaa liikkeelle 9,89 miljoonaa euroa, jolla tuetaan työttömyysluetaan työntekijöitä Air Franceista tästä rahastosta, ja minä ehdotan, että äänestämme tämän palansiirron puolesta. Merci. Kiitos. Kiitos. Me siirrymme välittömästi äänestämään siirroista numero 10 2018. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 ja 3 ja yksi tyhjä seuraava siirtopyyntö. Yleisesittely, olkaa hyvä. Kiitos. Tämä koskee hallintokustannuksia. Meidän kannaltamme yksinkertainen asia, 14,1 miljoonaa euroa, jotka siirretään eri pääosastoille komissiossa. Ensimmäinen asia, jonka haluan todeta, että mistä rahat tulevat, mitkä ovat se, mistä rahat tulevat. Niitä on kaksi lähdettä. Ensinnäkin summista, jotka on pidetty tietoisesti niin, että niitä oli asetettu eri budjettikohdille, joiden kattauksena on kattaa tällaiset tarpeet. Toinen lähde on tarkistetut tarpeet pääosaston tasolla ennen kaikkea sopimusperäisistä työntekijöistä, työmatkoista ja vastaavista. Ja minne ne rahat sitten menevät? Ne menevät budjettipääosastolle ja pääosastolle IT-hankkeisiin, kilpailuasioiden pääosastolle selvityksiin – ja sisäasioiden pääosassa käsitellään maahanmuutto- ja turvallisuuskysymyksiä ja NIR pääosassa pyrkitään katsomaan toimia, jotka liittyvät kaakkoiseen ja itäiseen naapurialueeseen ja sitten myöskin neuvotteluihin, jotka liittyvät avoimet taimaat neuvottelua ja DG-kommille myöskin eri virkamiehet, tutkittu niin tämän asian. Hyvät kollegat, ehdotan, että äänestämme näiden varojen syötyjen suojelussa puolesta, jotka siis koskevat hallinnollisia menoja. Siirrymme äänestämään. Äänestys alkaa. Chairman, Äänestys alkaa. are asking you to use your microphone. Puheenjohtaja tulkit pyytävät laittamaan mikrofonin päälle. Merci. Kiitos paljon. Minä vahvistan uudemman kerran, että äänestys alkaa. Ja vetoan tässä niihin, jotka eivät vielä äänestäneet, pikimmiten sen tekevät. Muuten äänestys päättyy hyväksytty 23 vastaan 3, 0 tyhjää äänestänyt. Onnittelut yleisesittelijälle. Edustaja Ashworth, haluatteko te kertoa meille suosituksistanne? kun on kyse alueiden komitea kohdistuvasta siirrosta, siirtopyynnöstä ja myös Euroopan tietosuojavaltuutettua koskevasta siirtopyynnöstä, jotka koskettavat kohtaa 2, artiklaa 25 työjärjestyksestä. Edustaja Ashford, teillä on puheenvuoro. Uh, thank you, Chairman. Two items from the data... Kiitos. Kaksi asiaa tietosuojavaltuutetulta. Ensimmäinen toimii on se, että pyydetään 7000 euroa palkkiosta henkilöstölle, joka puheenjohtaisesti työssä ja tälle kohdalle, eikä kysymys on 15 työntekijästä uudessa Euroopan tietosuojaneuvostossa, ja tämä antaa mahdollisuuskin kattaa kustannukset syntyvät äytyyslomasta Tätä tuen, koska uskon, että tämä on järkevä ja oikea esitys. Ja minusta se pitkällä tähtäyksellä olisi hyväksi Teknisesti tästä ei tarvita edes äänestystä. Ja toinen myöskin tietosuojavaltuutetulta, joka on pyytänyt, että siirretään yksi AST1 virka AST SC2, jotta voidaan palkata henkilökuntaa, henkilö, henkilöstöä hyväksy, ehdon, tämä hyväksytään, mutta teknisesti tässä ei vaadita äänestystä, mutta puheenjohtaja, jos te haluatte yhdistää nämä ja tätä kautta sitten pyytää sitten suostumuksen tälle. Uh, eh, teknisesti teknisesti. Voidaanko olla sitä, että voimme äänestää tästä? Uh, Viimeinen asia koskee pyyntöä alueiden komitealta, joka haluaa siirron. Me olemme pyytäneet lisätietoa tästä asiasta, tästä varojen siirrosta, ja olemme edelleen odottamassa näitä tietoa ja ehdotan, että tämä asia siirretään seuraavaan kokoukseen. Euh, Jos kolmas siirtopyyntö on lykätty seuraavaan kokoukseemme, ja kahdesta ensimmäisestä siirrosta ei ole vastustavia, niin voimme tulkita ne hyväksytyiksi. Nyt annan puheenvuoron vielä edustaja Holmaierille kiinteistöpolitiikasta. Puheenjohtaja, monet kiitokset. Aivan lyhyt ennakkotieto. Äänestys tästä asiasta pidetään vasta heinäskuussa. Kysymys on epä... Äh, pankkiviranomaisen rakennushankkeesta Pariisissa. Jos me 9. heinäkuuta äänestämme, silloin EBAlta pyytäisimme kertomuksen siitä, miten Britannian hallituksen tuki nykytilojen seuraavalle vuokralaiselle on järjestymässä, mikä on tilanne sen suhteen, mikä tilanne siellä, niin on, että tähän asiat kustannuksia, joita siellä vuosittain ovat syntyneet, ovat 3,7 miljoonaa euroa. Ja se merkitsee sitä, että kun on kysymys 12 vuoden sopimuksesta vuoteen 2026, me edelleenkin joutuisimme maksamaan kaikenlaista Brexitin vuoksi siinä tapauksessa, että ei löydy se uutta vuokralaista ja toivon, että tässä asiassa on tapahtunut edistystä. Tuleva tilaisuus näyttäisi siltä, että EBA on tehnyt uuden, uuden kierroksen, vaikka ja on löytänyt rakennuksen, joka olisi jopa edullisempi kuin se, mitä vain aiemmin esitetty ja jopa Ranskan hallitus pitää sitä hyväksyttävänä. Muutto olisi tarkoitus tapahtua 24. ja 27. Äh, kerrokseen äh, vuokratiloihin äh, Tour de Plazan torintalossa ja kysymys on yhdeksän vuoden virkasopimuksesta ja irtisanomin mahdollisuus on kuuden vuoden jälkeen. EBA on oppinut Lontoon tapauksesta, että on oltava valmis yllättäviin kehityksiin, joten äh, on oltava mahdollisuus myöskin irtisanomista varten sillä tavalla, että jotakin muutoksia tapahtuu EBAn osalta. Kysymys on 5000 360 36 eh, neliömetristä tällä hetkellä on kaksi työntekijää, jotka asteittain siirtyvät eh, nämä, sitä mukaan, tapahtuu nousua sitä mukaan, kun tapahtuu niiden astusten määrä, joita täytyy panna toimeen, joita pitää panna toimeen, ja summa olisi 9,952 miljoonaa euroa, ja siis tässä on otettu huomioon eh, se myös, että uusi rakennus Pariisissa olisi edullisempi kuin aiempi rakennus Lontoossa. Tähän tulee myöskin rahoitustukea Ranskan hallitukselta 1,5 miljoonaa eh, euroa eh, kalustamiseen ja myöskin tukea eh, vuokrakustannuksiin. Tämä tuki vastaa 24 kuukauden vuokra tai ehdottaa 250 000 euron alennusta vuokraan. Ajattelen siis tätä vuotuista vuokraa ja rahoituksellinen tuki on täysin riippumaton siitä, mikä rakennus valitaan. Asiakirjaan voidaan tutustua lähiviikkoina. Yhdessä varjostollinen kanssa olemme tutustumaan asiakirjoihin, tulemme käymään yksityiskohdat lävitse. EBA kovasti pyrkii innoit pitämään meidät perillä hyvin asioista mahdollisimman varhaisissa vaiheissa. Ja päinvastoin kuin aiemmassa tilanteessa Lontoossa, jossa kaikki vielä oli uutta työntekijöille EBAssa, tällä kertaa tilanne on huomattavasti, sitä on hoidettu huomattavasti eh, systemaattisemmin kuin tuolloin, ja siinä mielessä tilanne näyttää hyvältä. Äänestys olisi siis 9. tai 10. heinäkuuta. Jokainen, joka haluaa tietää asiasta, olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos Monikalle tästä tiedonannosta. Erittäin tärkeä aihe, mutta puhumme siitä vielä uudestaan heti ensi viikolla. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Eli voimme siirtyä sitten seuraavaan esityslistan kohtaan, joka on hyvin ajankohtainen. Geopoliittisesti budjettivaliokunta on toivonut kuulevansa Euroopan unionin komissiota päätöksestä, joka tehtiin, delegoidusta päätöksestä tehtiin 6. kesäkuuta, joka liitettiin, jonka myötä Iran on laitettu sille listalle, että se voi hyötyä Euroopan unionin investointipankin union ulkopuolella toteuttavista investointihankkeista ja tukevista rahoitustoimista. Ja ulkoasianvaliokunta edustaja Fleckenstein on pysyvä esittelijä Iranista – Pyydettiin tähän keskusteluun edustaja Lewandowski, joka on Euroopan parlamentin ja suhteista Iranin vastaavan valtuuskunnan puheenjohtaja. Varmasti kertonoi meille lisäseikkoja ja ehdotankin, että nyt annamme puheenvuoron jokaiselle halukkaalle kolme minuuttia. Anna Zanovska on vastuussa koordinoinnista Euroopan investointipankkiryhmän kanssa ja vastuussa Euroopan kehitysyhteistyöpankin ryhmän koordinoinnista Bernard Mazier, Mazier joka on rahoitusosaston johtaja, kun on kyse Euroopalla, Euroopan ulkosuhdetoiminnasta, herra Trotsen, jo, Van Kreft. Anteeksi, jos äänestän, äänän tässä vähän huonosti nämä nimet. Hän on vastuussa Task Forceista, joka on nyt joka vastaa Iranista, ja hän tulee vastaamaan meidän kysymyksiimme. Eli annan puheenvuoron Anna Krisanovskalle. Merci, monsieur le président. Uh, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia. Halusin esitellä delegoidun säädöksen, sen tarkoituksen. Sen tarkoituksena on ottaa Iran mahdollisesti EIPn ulkoisen takuun myöntämisen maille täysin monilta kelpoisille maille. Tämän päätöksen komissio teki 6. kesäkuuta. Tämä seuraa 14. maaliskuuta parlamentin ja neuvoston tekemää päätöstä. Voisin nyt mainita kaikkein tärkeimmät toimet tähän liittyen. Delegoitussäädös oli puheenjohtaja Junckerin ja varapuheenjohtaja Mogherinin aloite, joka sai valtion päämiehiltä jakamatonta tukea Sofiassa 16. toukokuuta valtiopäämiesten kokouksessa välittömästi sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli ilmoittanut luopumansa yhteisestä Iranin yhden ohjelmaa koskevasta toimintasuunnitelmasta. Tämä delegoitu säädös on siis yksimielisen poliittisen tahdon toteutusta. Haluaisin hyvin selvästi todeta, mistä on kyse ja mistä ei ole kyse. Delegoitu säädös tekee Iranista mahdollisen maan sellaiselle EIPn antamalle Euroopan unionin ulkopuolisen lainan takuulle. Tämä ei tarkoita sitä, että EIP aloittaisi laino, Iranin lainoittamisen, eikä tämä muuta sitä, että lainapäätökset ja päätökset siitä, minne pankki voi tai ei voi antaa lainaa, ovat yhä ei hallintoneuvoston päätäntävallan alla e- aivan tavanomaisten sääntöjen ja menettelyiden mukaisesti. Ehkäpä muutama sananen liittyen aikataulun tärkeyteen tämän delegoidun säädöksen yhteydessä 16. kesäkuuta tehtävä delegoidun säädöksen hyväksyminen laukaisee kahden kuukauden harkinta-ajan neuvosto ja parlamentti tämän ajan kuluessa voivat ilmaista kantansa tai voitavat pyytää, voivat pyytää kaksi lisäkuukautta pohdinta varten. Kuitenkin päätöksen takana oleva harkinta tälle aikataululle oli se, että ensimmäiset Yhdysvaltain sanktiot tulevat 16. elokuuta mahdollisesti voimaan, eli kahden kuukauden aikaraja, jos sitä kunnioitetaan, on tärkeä, koska tämä on tärkeä vastaus Yhdysvaltain päätökselle yksimielisenä valtionpäämiesten päätöksenä. Tämä tulee voimaan siis päivää ennen kuin ensimmäiset Yhdysvaltain sanktiot astuvat voimaan. Kiitoksia. Kiitos. Ja Euroopan investointipankista herra Mizier. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitos paljon puheenjohtaja mutta ja minä yritän muutamin sanoin kertoa teille niistä arvioista ja varoituksista, joita Euroopan investointipankki on muotoillut komissiolle ihan avoimesti jo sen jälkeen, kun komissio kertoi meille, että minkä tyyppisiä investointeja että tämän tyyppiset investoinnit ovat Iranille mahdollisia, koska Iran on tukikelpoinen. EIP-tehtävä e on kaksijakoinen. Ensinnäkin jos puhumme tästä päätöksen operatiivisuudesta, se on erittäin rajattu. Toinen viesti on se, että tämä päätös vaikuttaa hyvin paljon Eurooppaan sen pankin kautta, eli Euroopan investointipankin kautta, ja siinä on tuntuvia rahoihin finanssipoliittisia vaaratekijöitä. Tämä hyvin eh, heikko käynnistystä operatiivisesti tälle päätökselle totta kai EIPlle kuuluu tehdä päätökset kun kuuluu tämä, mitä tulee tämän tukikelpoisuuden soveltamisesta. Ja tämä päätös pitää ensinnä tehdä pankin johtokunnassa, jossa tämän Iranin päätös päätti määräenemmistöä. Ja tämä operaatio Iranissa ei voi alkaa ennen kuin EIP olisi vienyt loppuun asiakirjoja. Niin Iranin kanssa olisi saatu neuvoteltua puitesopimus ja se on pakko saada loppuun kaikkien näihin, niiden maiden kanssa, jotka liittyvät tähän operaation. Puitesopimus on välttämätön, jotta voidaan siihen kirjata oikeudet ja rahoitukselliset immunit, juridiset koskemattomuuspykälät, jotta voidaan todella viedä tämä investointioperaatio loppuun Iran tähän päivään mennessä ei ole soveltanut kaikkia kansainvälisiä sääntöjä terrorismin ja rahanpesua vastaan. Nämä ovat erittäin tiukkoja ehtoja komissiolta. Me harjoitamme valvontaa. Iran itse asiassa on maa, jossa EIP ei ole mitään mieltä järkeä lähteä rahoittamaan yhtään mitään, vaan erittäin rajoitettuja toimia tämä, kun on, puhutaan tämän toiminnan käynnistämisestä mutta toisekseen on olemassa vielä, että pankit joitakin operaatioita varten tarvitsevat pääsyn päivittäin kansainvälisille pääomamarkkinoille. Ja totta kai ne integroituvat kaikki, ne ovat kaikki toimivat dollaripohjaisesti, jos ajattelemme näitä sanktioita sekundaarisia sanktioita ja sen mekanismeja. EIP voisi olla sitä mieltä, että Yhdysvallat on auttanut Irania ja se voi vaikuttaa siihen, että todellakin kaikki investoijat häipyvät pois, koska eivät osta enää osa Arvopapereita IPltä. Tämä tarkoittaa sitä, että investoijat, jotka ovat riippuvaisia Amerikan oikeusjärjestelmät, ovat noin 10-15 miljardia euroa sijoituksia EIPlle vuosittain, joka tarkoittaa 60 miljardia, mikä on vielä vakavampaa. Koko, kaikki nämä toimenpiteet, jotka tarkoittavat EIPlle toimenpiteitä valuuttapohjaisesti, voivat tulla keskeytetyiksi sen takia, että EIP ei pääse dollarijärjestelmään käymään sisälle ja se voi jopa vaikuttaa siihen, että EIP joutuu epäedulliseen asemaan tilanteen, kun on kyse obligaation takaisinmaksusta velkatilanteeseen ja siinä voi jo olla myös se, että nämä obligaatiot vaikuttavat väärintävästi myös EIPn omiin obligaatioihin nämä riskit voivat jo toteutua markkinoilla ollakseni, ollakseni rehellinen ei, mutta on myöllä jotakin indikaattoreita, että riskit ovat olemassa. Meillä on jo kysymyksiä investoijilta, jotka tulevat Euroopan ulkopuolelta. He haluavat tietää, josko EIP, EIP aikoo ryhtyä toimenpiteisiin Iranissa. Toisaalta me olemme saaneet joitakin uhkaavia tekstejä, viestejä Mm, amerikkalaista lehdistöstä, Wall Street Journal mukaan lukien, ja ne ovat tulleet erittäin äh, läheisistä piireistä Amerikan presidentin lähipiiristä. Ja tästä syystä johtuen, kun komissio on tehnyt julkiseksi päätöksensä, EIP ei kyennyt, ei voinut, äh, kun ei tiennyt mitä, mitä äh, tiedottaa amerikkalaisille viranomaisille, niin sen piti ottaa dollaripohjainen laina, ja sen takia meidän markkinaikkunat ovat mahdollistaneet tämän lainan ottamisen. Ja ihan lopuksi vielä, tämä on johtanut siihen, että EIP on joutunut sanomaan komissiolle, että nämä toimenpiteet olivat kyseenalaisia. Voidaanko ne käynnistää, mitkä ovat niiden merkitykset, painoarvot ja kantavuus. Ja ainakin voitaisiin vähint, ainakin vähintään odottaa, jotta voitaisiin perehtyä paremmin sanktioiden vaikutukseen. Ja minkälaiset ovat amerikkalaisten sanktioiden luonteet ennen kuin tehdään minkään sorttinen päätös pour cette... Kiitos herra de tästä selvityksestä. Tämä on korkean luokan strategiaa ja vastakkainasettelua poliittisten tavoitteiden ja markkinoiden välillä. Ehkä joku päivä meillä voisi olla jopa kaupallinen ase. No, nyt anna puheenvuoron edustaja Fleckensteinille, joka on pysyvä esittelijä Iranista ulkoasiavaliokunnassa, koska esittelijä, esittelijällä on tiettyjä aikarajoitteita. Hänen pitää lähteä kello 11. Kello on nyt jo 11, mitenkä on. But I, uh, stay... Kuitenkin olen täällä hiukan pitempään, joten minulla on vain yksi kysymys. Meitä varoitettiin jo etukäteen – mikä oli pankin näkemys. Meillä on vain yksi kysymys siis. Onko parempi vaihtoehto meille? Mitä te ehdottaisitte meille valtiovarainministereille? Cette question vous l'adressez à Esitättekö kysymyksen de Mesierille? joka vastannee välittömästi. Ähm, Ollakseni ihan rehellinen, koska, koska tässä on kyse operatiivis, operaatiosta, ei, ei, ole, ei ehkä saa mitään sen suurempaan aikaa Iranissa. Minä jo kerroin, että on erittäin vähän marginaalia budjeteissa – rahoitusbudjeteissa, jotka on avattu ulkopuolelta, kuten e- Euroopan investointipankki voi myös toimia nopeasti Iranissa. Se voi myös joutua vaaratilanteeseen Euroopassa. Eurooppa joutuu vaaratilanteeseen, jos jatkuvasti käytetään pääomamarkkinoita, erityisesti dollarin muodossa. Vaihtoehtona voisi olla se, että löydetään lyhyempi kiertotie, jossa välittömästi asetetaan yhteytään Euroopan finanssimaailma Iranin kanssa ilman EIPn toimintaa. Eli voitaisiin perustaa jonkinlainen eurooppalainen trust fund, mutta täytyy taas sanoa, että minä en tiedä, en ole, ei ole tässä perehdytty sen tarkemmin, mikä mekanismi olisi mahdollinen ja hyvin toimiva. Bien, monsieur No niin, esittelijä ulkoasiainvaliokunnasta. valiokunnasta. Antaako tämä teille aihetta johonkin reaktioon tai lisäkysymykseen? Ei. No niin, annan puheenvuoron herra Lewandowskille, joka vastaa parlamentin ja Iranin välisistä suhteista. Uh, Kiitos Iranin valtuuskunnalle. Uh, ydinsopimus Iranin kanssa oli monenkeskisen diplomatian suuri voitto. Se muutti tilannetta alueella, joka on hyvin räjähdysherkkä. Mutta kysymys oli pelkästään ydinsopimuksesta. Kysymys oli myöskin, että maa avautui. Kysymys oli siitä, että saatiin myöskin tukea uudistushakuisille voimille Iranissa. Ja siinä pyrittiin myöskin esittelemään kysymyksiä, kuten ihmisoikeuksia Iranissa ja Iranin sotilaallisia toimia laajemmin. Pullonkaula oli pankkitoiminta ja rahoitus sen toimintaminen, se mitä oli luvattu siis tällaisena taloudellisena osinkona Iranin kansalle. Nyt kun Yhdysvallat on vetäytynyt sopimuksesta, tilanne on vaikeampi, mutta se on hallittavissa. Euroopan strategiavalinta on hyvin selvä ja sitä tukevat kaikki valtioiden päämiehet Euroopan unionissa. Sofiassa tämä kuultiin. Tämä siis meidän oman turvallisuutemme maailmallisen turvallisuuden kannalta, koska tämä on todellakin pilari ydinaseiden leviämisen estämisessä. Meidän täytyy suojella laillista liiketoimintaa kanssa. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Meidän on tuettava laillista toimintaa ja tähän tarvitaan kahta delegoitua säädöstä. Toinen koskee tämän päivittämistä käyttämistä asetuksen osalta ja sitten se, miten laajennetaan äh, investointipankin lainoitusmandaattia. Totta kai investointipankilla on selkeät syyt olla varovainen, mutta minusta meillä ei ole parempia vaihtoehtoja. Jos me haluamme saada toteutettua sen, mikä on ollut osa sitä, miten mennään eteenpäin tästä sopimuks- ydinsopimuksesta. Minusta tämä päätös on se, että Euroopan unionin taloudellisen itsemääräämisoikeuden liittyvä toiminta, ja tämä on se näkemys, joka on Iranin valtuuskunnalla. Merci, vous êtes... Kiitos, te olette sanomassa meille tässä, että EIPn, EIPn osakkeen omistajat toivovat delegoitua säädöstä. Ja EIP on vaikeuksissa, jotta se voisi toteuttaa yksimielisesti osakkeenomistajien päätöksen. No niin, lisävalaistusta. Pysyvä esittelijä. EIPn lainoituksesta edustaja Gardia Zavala. Kiitos puheenjohtaja. En usko, pystyn selittämään yhtään mitään lisää. Me puhumme tässä konkreettisesti investoinnista Iranissa. E, me puhumme tässä diplomaattisesta eleestä EUlta tai jostakin ehdotuksesta diplomaattisesta eleestä Eli että tuettaisiin Iranin ydinsopimusta ja silloin reagoitaisiin myös Yhdysvaltain asettamiin, asettamiin sanktioihin. Meidän pitää nyt tässä arvioida, onko tämä diplomaattinen ele EUlta, haluaako se tehdä sen, haluaako, haluaako korkeudustaja Mogherini tehdä sen, haluaako hän siitä vielä tärkeämmän kuin mahdolliset finanssipoliittiset seuraamukset tulevaisuudessa, joka voisi olla EIPn toiminnalla on totta, että johtokunta on kokoontumassa äh, ja ennenhän edustajat e- EUn jäsenvaltio, jäsenvaltio jotka ovat osaltaan taas pyötän, pyytäneet ja tavallaan validoineet tämän di, diplomaattisen eleen. Tiedän, että päätös ei missään nimessä ole helppo ja me olimme tässä puhumassa tulevaisuudesta. Me, meidän täytyy pohtia, mitkä ovat mahdolliset seuraamukset rahoitusmarkkinoille näistä jos lähdetään rahoittamaan EIPn toimesta – tätä toimintaa, mutta jos me emme ole edenneet, meidän, meillähän on meidän kantamme, mutta me tarvitsemme enemmän rahoituspoliittista tietoa EIPltä tai näistä seurauksista ainakin tulevaisuudessa. Uskoakseni tässä on pyyntö ihan perusteltu ja poliittinen kannanotto ovat riittävän tärkeitä, jotta voisimme ottaa askeleen eteenpäin. Ja toistan vielä kerran jos tämä tehdään, jos Iran asetetaan tähän luetteloon, tukikelpoisten maiden luetteloon, ei se tarkoita sitä välittömästi, että lähdetään investoimaan. Tämähän on yksi suurista kritiikeistä, jota me olemme tässä valikunnassa tehneet EIPlle, on se, että se äärimmäinen tai liiallinen varovaisuus öö, ei meidän pidä nyt tässä pelätä mitään tai pelätä jonkinlaista investointia, joka olisi kannattavaa tai tuottavaa. Kuten sanoimme, tässä on kyse enemmänkin diplomaattisesta vetoomuksesta ja tukea tätä Iranin kanssa tehtyä sopimusta. Tämä on minun ensimmäinen näkemykseni tai arviointini tilanteesta. Voilà. No niin, ehkä jonakin päivänä EU tulee käyttämään omaa valuuttaansa euroansa puolustusinstrumenttina taloudellisesti ja poliittisesti, niin kuin Yhdysvallat jo tekee. Siinähän olisi jotain mieltä ja järkeä. Edustaja Sarvamaa. Thank you, Mr. President. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain hyvin lyhyesti muistuttaa siitä, että vaikka me emme tiedä, mitä seuraamuksia teknisiä tai talousarviollisia tai talousarvion valvonnallisia vaikutuksia tällä on Euroopan unionin varojen käytölle, sitähän me täällä keskustelemme, tai investointipankille. Jotakin pitää joka tapauksessa tässä todeta. Muutoin ihmiset ajattelisivat, että me olemme sataprosenttisesti tämän politiikan itsensä kannalla konsensuksena. Hyvin lyhyesti lisäisin, että minä muokkaisin herra Fleckensteinin strategiaa tässä ja kysyisin, voisitteko, en edes odota tässä vastausta, mitä mieltä olette? Me olemme hyvin vakaan kannan muodostaneet siitä, että olemme saaneet historiallisen edistysaskeleen rauhan ja vakauden alalla aikaan Lähi-idässä ja tämähän on Euroopan unionin intressien mukaista. Tämä on nyt asetettu kyseenalaiseksi. Todellakin toivon, että me olemme oikeassa tämän politiikan alalla, mutta minulla on epäilyksiä. Iranilla on varaa, paljon resursseja – mutta sen tapa käyttää näitä ei ole kovinkaan hyvä esimerkki. Ja tämä on täysin kaiken sen vastaista, mikä on meille arvoissa tärkeää. Tämä on täysin kaiken meidän arvopohjamme vastaista. No, nyt iloisesti pumppaamaan kaikki näille uudistajille rahaa. Minä haluaisin kuitenkin todeta, aikakirjoja varten, että nämä eivät ole mitään uudistajia. Kyseessä on diktatuuri, joka julmalla tavalla sortaa omaa kansansa ja hyvin, hyvin vaarallisella tavalla levittää sotaa ja alueellista valloituspolitiikkaansa Lähi-idän alueella. Heillä on strategia ja tämä strategia ei ole rauhan strategia. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Edustaja Sarvama oli ensimmäinen puheenvuoro listalla tästä valiokunnasta, tai mm, AFET-valiokunnasta myös nyt, Stuart Anju, joka on FDDn koordinaattori budjettivaliokunnassa. Edustaja Anju, olkaa hyvä. Making Iran eligible. Se, että Iran voi, voi saada rahoitustukea Euroopan yhdistyspankilta, voi ottaa vakavia ongelmia kaikille osallisille. Selvästikin UKIPin edustajana minä olen sitä vastaan, että laajennetaan Euroopan investointipankin rahoituksellisia toimia mihinkään kolmanteen maahan, mutta tässä tapauksessa komissio saattaa luoda poliittisen ja diplomaattisen ongelman Iranin suhteen, ja näin miksi tämän halutaan vielä lävitse senkin, kun Trump vetäytyi Iranin eh, ydinsopimuksesta. Komissio näki mahdollisuuden, että eh, eh, komissio voisi ja EU voisi nostaa maailmanpoliisin niillä. myös kysymys on turhamaisuudesta enemmän kuin poliisin ongelmien ratkaisemista lähi Se, että Amerikat vetäytyvät pois tästä sopimuksesta ja ottivat käyttöön sanktioita, miten tämä tulisi vaikuttamaan EIPn rahoitusoperaatioihin, koska se käyttää Yhdysvaltojen markkinoita rahojen lainaamiseen. Tämä nousi esille Reutersin artikkelissa, jossa monet lähteet jo tästä asiasta totesivat, että pankki on tyytymätön komission esityksestä, koska pankki kerää varoja Yhdysvaltain markkinoilta. Miten uskotte, että Trump tulee reagoimaan tällaiseen toimeen etenkin, kun tilanne on jännittynyt, käynnissä on kauppasota EUn ja Yhdysvaltain välillä, ja se paitsi Iran on myöskin valmis, oli valmistautunut siihen, että tämä sopimus epäonnistui kaksi viikkoa sitten. Iranin ydinenergia organisaatiojohtaja sanoi, että valmistavat käynnissä, että luodaan uusia kiihdyttimiä. Jopa siis Iran on valmistautunut, oli valmistautunut siihen, että tämä sopimus epäonnistuisi. Haluaisin sanoa, että tämä delegoitu päätös, jonka komissio on valmistellut, ei millään tavoin ole demokraattinen tapa säätää tällaisesta äh, kysymyksestä. Jos parlamentti, äh, parlamentti tätä ei tule käsittelemään perinpohjaisesti. Joka tapauksessa Yhdysvallat, EU tulisi odottaa sitä, mitä tapahtuu nyt sen kun Yhdysvallat on ottanut käyttöön uudestaan sanktiot ennen kuin EU puuttuu tilanteeseen. Meillä on vain hyvin vähän aikaa reagoida tähän, nyt kehottaisi tämä valiokunta nopeasti reagoisi tähän. Merci. Kiitos edustaja Anju. Edustaja Depré, olkaa hyvä. Uh, hyvä puheenjohtaja. Tämähän on äärimmäisen vaikea kysymys. Itsestään selväähän se on. Nyt tässä yksi ajatelma, joka ei vaikuta ajatuksen sisältöön vai miten se hahmotetaan poliittisesti. On siis selvää, että tässä nykytilanteessa tämän tyyppinen päätös voidaan mieltää vain antiamerikkalaisena toimena. Presidentti Trump teki päätöksen kuulematta meitä. Eihän siinä nyt ole sen suurempaa ongelmaa, mutta toisaalta tämä päätös ehkä mielletään ja hahmotellaan siten, että tässä tuetaan – iranilaisia viranomaisia, Iranin viranomaisia. Sehän on kyse, tässä on kyse teokraattisesta diktatuurista, joka polkee ihmisoikeuksia, joka aiheuttaa epävakautta ympärysmaihin Lähi-idässä, Syyriassa, Jemenissä muun muassa kysymys kuuluukin, että pitääkö meidän nyt tehdä joku poliittinen ele hallitusten ja valtioiden päämiesten toimesta, eli se tulkitaan tukena tälle hallinnolle. Minä en nyt tässä näe mitään intressiä tehdä tämän tyyppistä päätöstä nyt, kun meillä on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen on se, että se on ihan teoreettinen päätös ja sitä ei lähdetä toteuttamaan ollenkaan. Kuuntelin tarkalla korvalla. Riski sen toteuttamisesta on lähes nolla. Mutta mitä hyötyä tästä sitten on? Toisekseen, jos se toteutetaan, siinä on aika paljon riskejä sisällään – se voi vaikuttaa EU-budjettiin ja myös EIPn muihin toimintoihin. Hyvä puheenjohtaja, minä ehdotan, että me tässä valiokunnassa reagoimme budjettivaliokuntana jos tämä päätös tehdään, jos sitä lähdetään toteuttamaan, silloin pitää olla joku riskituki järjestelmä. Mehän otamme riskiä lähes aika monissa muissakin asiakirjoissa, jos EIP sanoo meille, että riskityyppi, joka löytynee tästä, josta, jos tämä sopimus solmitaan, jos tämä päätös toteutetaan. Minä pyydän tässä nyt ihan virallisesti, että budjetti <clears throat> valiokunta pyytää komissiolta tähän riskitukea, että EIP pitäisi ilmoittaa meille tarkemmin, mihin riskeihin voidaan törmätä. Ja toisekseen komissio sen ottaen huomioon presidentti Trumpin päätöksen, mitä komissio aikoo teuttaa, että jos se lähtee turvaamaan eurooppalaisten yrityksen intressiä Iranissa, koska tähän mennessä minä olen kuullut vain jonkinlaisia julkilausumia, mutta en nähnyt mitään konkreettisia toimenpiteitä. Budjettivaliokunnan pitää vaatia riskiarviota komissiolta tästä ennen kuin tämä päätös tehdään. No niin, Tot, kuuntelimme tarkalla korvalla pyyntöänne. Edustaja Muresan. Paljon kiitoksia puheenjohtaja EPP-ryhmän puolesta ja varjoesittelijänä haluan sanoa seuraavaa. Onko Iran demokratia Euroopan standardien mukaisesti? Vastaus on tietenkin ei. Me tiedämme, minkä kanssa me olemme tekemisissä ja olen samaa mieltä Gérard Depreen ja Petri Sarvamaan kanssa siinä, mitä he totesivat Iranin tilanteesta. Kuitenkin oli olemassa poliittinen sopimus neuvoston tasolla kaikkien jäsenmaiden mukana ollessa, joka totesi, että me olemme osa tätä ydinsopimusta. Ja on paljon arvioita siitä, että tällainen ydinsopimus hallinnon kanssa, jota me emme arvosta joka ei meitäkään varmaankaan arvosta, toimii. Ja tämän vuoksi johtopäätös, jota myöskin ulkosuhteiden asiantuntijat täällä talossa tukevat, on se, että me haluamme säilyttää tämän ydinsopimuksen huolimatta Yhdysvaltain nykyisen presidentin yksipuolisesta päätöksestä. Sopimuksen säilyttämiseksi ehdotus pöydällä on se, että Iran otettaisiin tukikelpoisten maiden listalle. Ensimmäinen asia, joka tulee todeta, on se, että tämä listalle ottaminen ei tarkoita välttämättä sitä, että me toimisimme maassa. Venäjä on tuolla tukikelpoisten maiden listalla, mutta me ei ole kuitenkaan vuoden 2015 jälkeen uutta lainoitusta sinne annettu. Tämä oli siis ensimmäinen asia. Me emme vastusta delegoitua säädöstä. Iran voisi olla noiden maiden listalla. ottaen huomioon nyt se poliittinen sitoumus, jonka me olemme tehneet, mutta EIP pitäisi luonnollisesti sitoutua vain sellaisiin hankkeisiin, joissa on selvää, että varat palvelevat EIPn poliittisia tavoitteita eivätkä päädy millään tavoin hallinnon käsiin tai sellaisiin tarkoituksiin, jotka ovat meidän tavoitteidemme vastaisia. Eli tämä on poliittinen päätös Euroopan investointipankille. Haluaisin sanoa, että EIP on unionin pankki. Sen täytyy siis toimeenpanna niitä poliittisia päätöksiä, joita me täällä parlamentissa teemme ja joita komissio ja neuvosto tekevät, ja tätä täytyy tehdä luonnollisesti niin, että riskejä vähennetään, mutta kaikki sympatiani EIPlle ja EIPn kollegoille. He tietävät, että arvostan heidän työtään hyvin suuresti ja heidän panostaan unionin tärkeään hankkeeseen. EIPn rooli on Euroopan unionin politiikkaa toteuttaa ja Tämä on nyt sitä politiikkaa, että tulisi toteuttaa. EIPen edustajat ovat äh, lainanneet artiklaa räästä lehdestä, jossa käsiteltiin niitä riskejä, joihin EIP voisi törmätä amerikkalaisilla markkinoilla. Kaikilla kunnioituksella tuota sanomalehtiä kohtaan meidän täytyy tehdä poliittisia päätöksiä. Me emme voi niitä pohjata äh, mihinkään artikkeliin, joka li- lainaa lähteitä valkoisesta talosta. Me Euroopan unioni Iranin suhteen harjoitamme erilaista politiikkaa kuin valkoinen talo. Tiedämme, että kyllä iskuja on ollut ja twiittejä on tullut ja niitä tulee tulemaankin ja meihin kohdistumaan, mutta meidän täytyy olla yhtenäisiä ja tehdä päätös. Eikä meidän pitäisi välttämättä tässä reagoida painostukseen tai edes uhkailuun, jota on tehty julkiseksi myöskin tämän median kautta, johon viittasitte. Eli sanoisin, että hyvin varovaisella tavalla meidän pitäisi toimia niin, että me tätä delegoitua säädöstä vastusta, mutta että olisimme yhä valppaina. Tässä viittaan siihen, mitä Gerard sanoi, meidän täytyy olla valppaina Ben hankkeiden ja sitoumusten suhteen Iranissa. Meidän täytyy varmistaa, että ne vastaavat meidän poliittisia tavoitteitamme. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Kölmel. Kiitos puheenjohtaja. Se, mitä olen kollegoilta kuullut, voin suurimmasta asioista olla täysin yhtä mieltä, mutta haluaisin korostaa painokkaasti sitä, että niin kuin yleisestikin meidän pitäisi tehdä selkeä ero sen välillä, mikä on poliittinen tausta – ja missä me budjettivaliokuntana todellakin olemme vastuutehtävässä. Poliittinen tausta on aivan selvä, kaikkea ei tarvitse toistaa, mikä täällä on jo todettu, mutta se ei ole meidän tehtävämme. Meidän tehtävämme on pohtia sitä, onko nyt suunniteltu toimenpide, joka koskee Euroopan investointipankin rahoitusten takaamista, oikea väline, jolla saan aikaan poliittisen tuloksen, joka kuuluu ulkopolitiikan piiriin. Ja tässä suoraan sanottuna olen kuullut aivan liian vähän sellaista, mikä puhuisi tämän puolesta, mutta paljon sellaista, mikä on sitä vastaan, nimittäin Euroopan investointipankin omat argumentit. Joten varoitan siitä, että siksi, että kysymys on ulkopoliittisen linjan tukemisesta, otamme käyttöön välineen, joka viime kädessä aiheuttaa suuria ongelmia tai kenties on sellainen, jota ei voida edes toteuttaa, mikä jälleen kerran osoittaisi sen, miten toimintakyvytön Euroopan unioni on, joten voisin sanoa, että jos tästä nyt on sovittu jäsenvaltioiden kesken, niin tätä pitäisi tukea, mutta sitten pitää kuitenkin valita oikeat toimenpiteet. Ja suoraan sanottuna näin tässä yhä enemmän asioita, jotka ovat kyseenalaisia kuin vastauksia kysymyksiin. Merci, monsieur Colmel. Kiitos edustaja Colmel, edustaja Ward. Um, thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta on hyvin erikoista, että termit, joilla Iranin ydinsopimuksesta puhutaan, viittaavat siihen, että sopimuksen pitäisi mennä paljon pidemmälle kuin valvontaan ja joukotuhoasteiden leviämis, aseiden leviämisen estämiseen. Meillä on ollut ähm, maailmansodista lähtien aseita kontrolloivaa politiikkaa ja tähän on äh, tähän ei ole kuitenkaan liitetty mitään äh, vapaat kädet osiota. En tiedä, että kukaan olisi Iranille antanut minkäänlaista lupaa toimia ihmisoikeusalalla, miten haluaa. Hiljattain ilmeisesti vieton mies teloitettiin hirttämällä. Ei ydinsopimus tällaisia asioita tue. Kyseessä on siinä vain ydinaseiden leviämisen rajoittaminen. Ja vaikuttaa myöskin omituiselta strategiselta ajattelulta vihjata, että nyt olisi hyvä aika tehdä päätös. Me olemme kuulleet tätä melko monilta jäseniltä ja myöskin meille raportoivilta viranomaisilta. Päätös, jonka hyöty ei ole kovinkaan selvä. Ja tässä, jos ajatellaan mitä tahansa tilannetta, jossa tehdään Päätöksiä, joita ei tarvitse tehdä eleen vuoksi, on hyvät, hylätty läheisyys ja myöskin strateginen ajattelu. Me emme tiedä seuraamuksia, me emme tiedä, mikä seuraava poliittinen kehityskulku tulee olemaan. Me tiedämme, että erimielisyyksiä on olemassa riskeihin liittyen. Me emme todella tiedä, kuinka tämä päätös tullaan ottamaan vastaan. Emmekä me lopultakaan tiedä, mitkä sen seuraamukset tulevat olemaan, mutta me vaikutamme tietävämme, että me emme todellisuudessa tule mitään rahaa lainaamaan lähiaikoina. Eli me tiedämme, että tämä on vain ele. En tiedä tarkalleen, mikä prosessi tässä nyt on, mutta pelkäänpä, että olemme vaarassa joutua tilanteeseen, että teemme päätöksen siksi, että se vaikuttaa periaatteen tasolla oikealta taas asialta tehdä, ilman että ajattelemme asiaa mitenkään pragmaattisesti. Mielestäni kansainväliset suhteet eivät, tai niiden ei tulisi näin toimia. Meidän tulee Euroopan unionina olla hyvin varovaisia, ja kun pohdimme tällaista, meidän tulisi pohtia sitä, teemmekö me päätöksen jonkinlaisen periaatteen vuoksi ja onko tässä nyt ehkä aikataulu sopimaton. Kiitoksia. Monsieur... Kiitos. Edustaja Byknä AFET-valiokunnasta. <clears throat> pardon. Uskoakseni me emme saa nyt sekoittaa tässä erinäisiä asioita. Nämä on tässä keskustelussa sekoitettu. Toisaalta on kysymys sopimuksesta, joka koskee ydinasevarustautumista. Tätä vastaan on ollut sanktioita, ja näistä sanktioista tässä on kysymys. Sitten on ihmisoikeusongelma Iranissa. Sitä vasten on olemassa omia sanktioita. Näitä sanktioita tämä ei koske, ne ovat edelleenkin olemassa. Sitten on ongelma, joka liittyy Iranin toimintaan Lähi-idässä. Tässäkään me huolehdi siitä, että tässä on kysymys yksin omaa ydinasesopimuksesta. Mikä oli syy siihen, että Iran ylipäätään suostui tuohon sopimukseen? Minä itse olen ydinfyysikkö, luultavasti ainoa tässä parlamentissa. Minä en olisi allekirjoittanut tuota sopimusta, koska sopimus estää Irania myös niin sanotun rauhanomaisen ydin aineiston rikastamisessa. Tämä rikastaminen on pysäytetty sellaisessa määrin, mitä minä henkilökohtaisesti en hyväksynyt. Iran on suostunut tähän sopimukseen, koska ennen kaikkea väestö toivoi parannusta elintasonsa, ja tämä on nyt avain tähän kaikkeen. Iran on jo nyt todennut, että se edelleenkin rikastuttaa Irania, uraania, jos tämä sopimus raukeaa. Kysymys on siis siitä, että tapahtuu ydinaseilla varastomista tai ei. Mutta väestö tarvitsee signaalin, ja signaali ovat investointi, joita tulee meiltä. Ja jos tämä sopimus kaatuu, silloin Saudi-Arabia on jo nyt ilmoittanut, että sillä Mm, tulee myös olemaan pommi, saudi Arabian oma väylänsä saada tuo pommi, en, en aio siitä ensi puhua, mutta jos Saudi-Arabia saa ydinaseen, silloin myös muutkin tulevat ilmoittamaan samasta asiasta. Minä itse olin New Yorkissa viimeksi 2015 ydinaseiden ydinase, ydinase sulku sopi, konferenssissa. Tilanne oli täysin selvä. Jos me pidämme kiinni Iranin sopimuksesta, joka koskee ydinaseita ja joka sisältää sanktioiden loppumisen, jotka liittyvät ydinaseisiin, tai sallimmeko me sen, että lähi tapahtuu täydellinen ydinaseilla varustautuminen. Ja minusta tämä kysymys on täysin selvä. Tässä mm, on jotakin sellaista, mitä me emme sallisi, saisi sallia, koska tuo vaara on huomattavasti suurempi. Merci de nous avoir. Kiitos, että kerroitte meille asiantuntemuksestanne. Madame Lalonde. Euh, Rova Lalonde. Merci, monsieur le président. je voulais juste dire que... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Halusin vain todeta, että olen samaa mieltä kollegan kanssa siinä, että meidän täytyy tässä punnita hyvät ja huonot puolet, uskoakseni riski, joka syntyisi siitä, että me emme tätä sopimuksen kirjainta kunnioittaisi, on paljon suurempi kuin se, että näin ei tehtäisi. Itse asiassa Saudi-Arabia on aivan valmis ydinaseen hankkimaan, jos Iran lähtee uudelleen ydinkilvan tielle, ja tämä on valtava uhka koko alueelle. Minä tunnen Irania hiukan ja täytyy sanoa, että että nämä sanktiot, jotka Iranille on asetettu, ovat aiheuttaneet seuraamuksia iranilaisille luonnollisesti, kuten aina kaikkialla on. Eivät hän ajatolleet, jotka vallassa ole näitä seuraamuksia kärsiä. Euroopan unionilta olisi mielestäni erittäin suuri virhe olla kunnioittamatta tätä ydinsopimusta kaikissa. Niin miten raa? Eihän tässä nyt ole kysymys. Minä vastustan tätä tosiasiaa, mutta minä kannatan ydinsopimuksen ylläpitämistä. Ei se tarkoita sitä, että Iran siirretään luettelosta toiseen, jotka ovat mahdollisia tai hyötyjä, todellisia hyötyjä, että siinä lähdetään kyseenalaistamaan tätä meidän määrätietoista äh, halua noudattaa ydinsopimusta. Niin ei tietenkään, mutta yksi osa tästä sopimuksesta nimenomaan sisältää sen, että eurooppalaiset yritykset voisivat investoida Iraniin. Ja on mielestäni tärkeää luoda mekanismeja, jotta yritykset voisivat näin tehdä. Siellä on ollut toimineita eurooppalaisia yrityksiä, kuten Total, jotka ovat lähteneet maasta poistamaan erittäin, erittäin huono erittäin huono merkki ja kohta iranilaiset kääntyvät Kiinan tai Venäjän puoleen, jos näin on. Mikä on Euroopan intressi olla mukana tietenkin, en nyt halua sanoa, että saudi arabia tässä tuemme, mutta tämä tulee ottaa huomioon. Kiitos. Minä en näe muita äh, puheenvuoropyyntöjä. Tämän asiakirjan myötä eurooppalaiset voivat arvioida poliittista voimaansa maailmanlaajuisesti. Edustaja Pre ehdotti jo sitä, että pyydetään EIPltä riskiarviointia, mitä riskejä EIP voisi joutua kokemaan, jos se lähtee massiivisesti toteuttamaan rahoitusoperaatioita Iranissa. Tämä oli erittäin hyvä keskustelu, äärimmäisen mielenkiintoinen ja hyvin valaiseva. Ehkä voitaisiin pyytää Euroopan ulkosuhdehallinnon yksikön edustajilta herra Torstenilta, Barfredilta antamaan vähän heidän omaa näkemystään, miten ulkosuhdehallinto näkee tilanteen ihan lyhyesti. Thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Jotkut parlamentin jäsenet ovat jo maininneet, että Kysymys on siitä, että on laaja yksimielisyys siitä, että tuetaan ydin, ydinsopimusta, jopa sekin, kun Yhdysvallat irtoaa sopimuksesta, ja että helpotus sanktioihin taloudelliset toimet, jatkuvat taloudellinen toiminta Iranin suhteen on kiinteä osa tätä sopimusta, joten toimenpiteet, jotka voisivat tukea tätä meidän mielestämme, tukisivat myöskin tätä ydinsopimusta pitkällä tähtäyksellä mitä se tulee laajempiin geopoliittisiin ilmastoon. Siitä minun ei tarvitse varsinkaan sanoa kuin paljon, mitä, mikä meidän kantamme. Tämä ei ole ainoa toimenpide. On muitakin toimenpiteitä, joita olemme pyrkineet vetämään Yhdysvaltojen mukaan. Olemme pyrkineet tämän poikkeuksia Yhdysvaltain toimiin. On tällainen äh, blocking statute, asetus, joka aktivoidaan toimenpiteitä, joista me neuvottelemme jäsenvaltioiden kanssa, miten esimerkiksi öljytuonti voi jatkua Euroopan niin huolimatta uudesta tilanteesta, mitä tulee näihin sekundäärisiin sanktioihin Yhdysvaltain taholta, joten kokonaisuudessaan me tuemme sitä, että edelleen toimitaan yhdessä Iranin kanssa, näin on todettu neuvostossa, ulkoasian ministerineuvostossa, ja uskon, että tämä voisi olla yksi tukeva toimenpide. Je suggère... Ehdotan, että pysyttäydymme nyt tässä. Koordinaattorit tulevassa kokouksessaan tulevat päättämään aivan varmasti kirjallisesta menettelytavasta, mutta sanoin seuraava kokous, koska tässä nyt on vähän kiire, ehkä onko se vain kirjallisesta menettelytavasta, että lähdemmekö äänestämään jo seuraavassa kokouksessa siitä, että vastustetaan tätä eli meidän kokouk- valiokuntakokouksessamme kaikki poliittiset ryhmät tai 40 edustajaa voivat täysistunnossa aikarajojen mukana ehdottaa tätä ää, tehdä tällaisen ehdotuksen, joka perustuu parlamentin työjärjestyksen artiklaan 105, mutta budjettivaliokunta vastustava ehdotus pitää tulla arvioiduksi ja siitä pitää tehdä päätös koordinaattoreiden toimesta. Hyvät kollegat, kiitos tästä osallistumisesta. Äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu. Tässä hän näkee koko sen potentiaalin, jota EUlla on poliittisella painoarvollaan ja poliittisella kentällä. Varmastikin on aihetta järjestää keskustelu silloin, kun amerikkalaiset voivat dollarin ansiosta antaa sanktioita, aika tuntuvia sanktioita, sanktioita eurooppalaisille pankeille. Mikä on tämä eurooppalaisten visio tässä vastakkainasettelussa? Voidaanko kuvitella esimerkiksi, että jonakin päivänä euro voisi saada saman potentiaalin, saman painoarvon kuin dollarin? Eli euro eurooppalaisten virkamiesten silmissä ja dollari amerikkalaisten virkamiesten silmissä. Kiitos teille kaikille vierailville edustajille täällä meidän valiokuntamme kokouksessa. Kiitos EIPn jäsen edustajalle, ulkosuudenhallinnon edustajille, AFED-valiokunnan edustajille tästä aiheesta. Keskustelu on päättynyt. Ja nyt siirrymme keskustelemaan mandaatista, jota budjettivaliokunta tulee antamaan edustajille, kun on kyse trilogista ensimmäisestä parlamentin reaktiosta vuoden 2019 talousarviosta. Annan edus puheenvuoron meidän yleisesittelijämme Daniele Viottille. Muistutan teitä, että meidän täytyy ehdottomasti lopettaa keskustelu 12.30. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Uskoakseni me, meillä kaikilla on ollut mahdollisuus talousarvioesitys, jonka komissio on esitellyt, käydä läpi, kuten myöskin luonnos, jonka me olemme tehneet koskien mandaattia trilogista. Tässä tulisi heinäkuussa täysistunnossa äänestää minä teen nyt hiukan teknisen katsauksen, mutta pahoittelen, jos tämä on hiukan tylsää, mutta kuitenkin tarpeen on käydä tämän esityksen, komission esityksen kaikkein tärkeimmät seikat läpi, joita minä käyn. Tämä läpi tämä ei ole niinkään poliittinen, vaan hiukan tekninen asia. Käyn nyt kohta kohdalta tämän asian läpi. Eli kolme, ähm, otsake yksi kolman, yli kolmen prosentin kasvatus tässä yhteydessä. Ähm, tämä liittyy esiin. Me olemme samaa mieltä eurooppalaisen puolustusaloitteen kanssa, ähm, mutta nämä ohjelmat, äh, niiden pitäisi olla sellaisia, jotka eivät ole jo muista lähteistä rahoitettuja ja meidän pitäisi myöskin kiinnittää huomiota ohjelmiin, jotka vaikuttavat hyvin merkittävästi Euroopan unionin talouteen, yrityksiimme, kaupunkeihimme, hallintoomme, esimerkiksi Verkkojen Eurooppa, Galileo, Horisontti 2020 ja muut vastaavat hankkeet. Mitä sitten tulee Euroopan solidarisuusjoukokysymykseen, kysymykseen me olemme tyytyväisiä luonnollisesti siihen, että lopultakin äh, tämä ohjelma on tuloillaan, mutta ei ole hyväksyttävää, että äh, komissio äh, haluaa säilyttää päivän tavallaan näiden varojen käytön osalta. Euroopan solidarisuusjoukkojen rahoituksen osalta tämä ei ole jotakin, mikä voidaan jättää kahden talousarvion vallan käyttäjän ulkopuolelle. Mitä tulee sitten vuoteen 2018 ja monivuotoisen rahoituskehykseen, siihen toimeenpanovaroja maksamattomien maksujen osalta on otettu merkityksellisesti mukaan, mitä tulee erityisesti yksi b Euroopan eurooppalainen nuorisoaloite. Sitä hyvin merkitsevällä tavalla tullaan vahvistamaan myöskin vahvistamaan sopimusta, joka meillä on olemassa ähm, komission kanssa tämän ohjelman yhteisrahoituksesta. Äh, aivan selkeästikin verrattuna edelliseen vuoteen. Meidän täytyy kiinnittää huomiota myöskin tähän äh, loppusopimukseen neuvoston ja komission välillä. Sitten otsake 2, 1,2. Tässä on suuri kasvatus 6,7 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Me olemme tyytyväisiä tähän sillä tässä yhteydessä määrärahoissa komissio ottaa turvallisuusnäkökohdan huomioon. Emme saa tässä kuitenkaan unohtaa sitä, että haluamme muistuttaa mietinnössä siitä, että tämä nosto tulee monien vuosien leikkauksien ja vähennyksien jälkeen, joten nettolukuna tämä vastaa vain noin paria prosenttia. Tämä niin kutsuttu maahanmuuttokriisi vaatisi, vaatisi merkittävämpää kasvatusta määrärahoissa. Mitä sitten? lähteen tulee kohtaan kolme. Me kiinnitämme huomioon siihen, että ongelmia saattaa tulla ennakoimattomista kuluista, mitä tulee sitten taas äh, jos me tarkastelemme sitoumuksia, haluaisimme muistuttaa siitä, että äh, meidän täytyy eurooppalainen turvapaikanhakujärjestelmä hyvin nopeasti uudistaa tästä muistutamme, vaikka tässä tavallaan puhutaan muusta. Ehm, tämä vaatii jäsenmaiden eh, sopimusta ja tämä, tämä koskee myöskin eh, sotilasalan yhteistyötä sitten kohta 4,13,1 prosenttia. Tämä on hyvin eh, merkittävä nosto, joka liittyy ennen kaikkea toiseen rahoitusjaksoon Turkin pakolaisavun välineessä. Tässä puhumme todellisuudessa tästä seikasta, vaikka käsittelemme koko kokonaisuutta ja me emme pidä tätä aivan tyydyttävä, tyydyttävänä, ottamatta huomioon edes sitä, että tähän liitetään koko joustovara, me olemme tässäkin tapauksessa äm, tarvittavien toimien verrattuna liian tasolla. Kaiken kaikkiaan tämä luku on meidän mielestämme epätyydyttävä. Lopulta sitten mitä tulee valmistelemiin toimiin ja pilottihankkeisiin, äh, tämä sitoumus, jota Euroopan parlamentin kollegat ovat äh, pilottihankkeiden osalta seuratteen sen lisäksi, että tulee seurata ja että meidän täytyy myöskin tekninen osio, jos ottaa huomioon, meidän täytyy käsitellä näitä poliittisia kriteerejä, joita komissio haluaisi käyttää. Kiitoksia. Merci, monsieur. Kiitos yleisesittelijälle. Nyt kuuntelemme varjoesittelijöitä. Monika Holmajor aloittaa. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluan kiittää kollega Viottia erinomaisesta mietinnöstä. Sanoisin, että meidän olisi aluksi katsoa prioriteetteja, joita on menetty suuntaviivoissa, joita komissio on ottanut pitkälti huomioon, mutta on joitakin pullonkaluja, jotka kollega Viotti jo mainitsi, kuten esimerkiksi alueet, jotka liittyvät kehitysapuun, naapurialueelle tämän tukeen, humanitaarinen apu, joissa lähiaikoina varmastikin tullaan tarvitsemaan nimenomaan kriisistä selviytymiseen, ihmisistä huolehtimiseen Afrikan maan, mantereella tai kriisialueilla. Eh, tarvitaan eh, vielä enemmänkin nimenomaan rahoituksen osalta, joten näin hiukan kriittisesti sen, että komissio Turkin tapauksessa vaatii suurempaa summaa kun taas jäsenvaltiot ei, ovat tässä hiukan vähäisemmässä määrin mukana, mikä ei ole sinänsä hyväksyttävää, mutta ei voi olla niin, että toisaalta pidetään moraalisesti hyvin korkeita korkealle tosiaan puheita, mutta sitten kun on humanitaarisesta avusta tai välttämättömästä integraatiosta tai kehityshankkeista, että niille annetaan riittävästi rahoitusta, vaikka niiden pitäisi vakauttaa kriisialueita – Joko ei päästä eteenpäin maksatuksissa siksi, että on jäsenvaltoiden sopimuksia tai, tai sitten on hyvin puutteellista, hidasta, epäröivää toimintaa hankkeiden toteuttamisessa. Tämä on minusta ongelmallista, koska tämä kaikki on eh, sellaista, joka aiheuttaa sitä, että enemmän ihmisiä lähtee liikkeelle ja, ja menehtyy matkalla, koska he eivät saa riittävästi apua. Ja sitten haluaisin puuttua muistakin painopisteistä hiukan. On hiukan parantamismahdollisuuksia edelleen. Miksi horisontti 2020 osalta tuen sitä painokkaasti. Samoin myöskin Kosme. Se, että korotus olisi 2,3 prosenttia, ei ole valtaisa ajatellen sitä, mikä määrä hankkeita, hakemuksia joudutaan hylkäämään siksi, että liian monet ovat menestyksekkäästi hyvillä hankkeilla hakeneet tukea tästä ohjelmasta. Ja on hyvin tärkeää, että on hyviä hankkeita nimenomaan kun on kysymys innovaatiosta. Sitten turvallisuuskysymykset, e, top e, prioriteetteihin kuuluu turvallisuuskysymys ja eri virastot, joita se koskettaa. Ne tarvitsevat tukea ja olen iloinen siitä. EU-lisä saa hiukan enemmän, mutta tilanne on se, että henkilöstöä ei todellakaan ole tarpeeksi tehtäviä, ei voida hoitaa sillä henkilöstöllä, joka tällä hetkellä on. Ja minua yllättää se, että Eurojust tällaisena aikana, että siltä viedään kuusi virkaa näinä aikoina. Ja minä ymmärrän, miten me nyt pyrimme hoitamaan kysymykset juristisesti, mutta jos seuraajustelta viedään kuusi virkaa tai Europolin osalta tämä terrorismi ja kysymystiedot tämä informaation vaihto saa viisi lisävirkaa, minusta tämä kyllä herättää kysymyksen siitä, mitä ovat todelliset prioriteetit. On muitakin virastoja, joiden osalta meidän pitäisi hiukan intensiivisemmän tarkastella tilannetta. On, jos päästään yksimielisyyteen äh, niin äh, on hyvä, että tässä saadaan lisää tukea nämä Dublinin osalta ja myöskin Kreikan osalta annettavat erityisvaroitukset, rahoitukset. Minusta on myöskin tärkeä Euroopan teollisen kehityksen ohjelma komission taholta, samoin myöskin Interrail-ohjelma, jonka kautta nuoret ihmiset saavat mahdollisuuden tutustua Eurooppaan sitä olisi tarkoitus jatkaa edelleen. Ja minusta on mielenkiintoinen on European High Performance Computing Charter. Tämä on uusi yritys, uusi hanke ja se tekee erinomaista työtä uuden teknologian kehittämisessä. Ja näiltä osin vielä kerran sylmiset kiitokset kollega Viottille, koska uskon, että meillä tulemaan vielä paljon työtä jäsenvaltioiden kanssa, jotta saamme aikaan järkevän budjetin – mutta en tällä hetkellä kovinkaan varma siitä, miten jäsenvaltiot kokonaisuudessaan suhtautuvat kompromisseihin eh, ja ylipäätään miten kompromisseja syntyy Euroopan unionissa. Ah, Sehän olisi hyvä. Viimeinen budjetti, jonka tässä, joka tällä lainsäädäntökaudella eh, tullaan äänestämään, joka hien, josta säädetään. Toivottavasti jäsenvaltiot ovat hyvin ymmärtäväisiä. Nyt edustaja Kölmel, mutta ilmeisesti hän on jo poistunut salista. Edustaja Depre. Euh, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Ja kumpa Jumala kuulisi teidän sananne, kun puhuitte jäsenvaltioiden valmiudesta rahoittaa EUta. ta No toivottavasti se menisi perille. Hyvä puheenjohtaja, minä haluan ansiksi sanoa, että arvostan erittäin suuresti kollega Viotin tekemää työtä. Suurimmat linjaukset, joita hän ehdottaa, ovat mm, sellaisia, että me voimme ne hyväksyä vaikka joissakin asiakokonaisuuksissa me haluaisimme ehkä vähän mm, joustavuutta ja jonkinlaista yksinkertaistamista. Menen nopeasti läpi muutaman kysymyksen. Me olemme sitä mieltä, että COSME-ohjelma on todella prioriteetti. Se on prioriteetti meidän ryhmällemme Aldelle ja me toivomme, että siitä sen suhteen nähtäisiin vähän lisävaivaa. Emme voi hyväksyä sitä vähentämistä, jota komissio ehdotti maksumäärärahoissa. Toiseksi me olemme sitä mieltä, kun puhutaan Erasmus Plus korottamisesta. Sehän on prioriteetti kaikki, sen tietävät samoin sen laajentaminen oppisopimuksiin. Me olemme muistuttaneet tästä tarkistuksissamme. Kolmanneksi aina on periaatteellinen ongelma, periaatteellinen ongelma, johon meidän, josta meidän valiokuntamme aina pidä kiinni. Me aina kuitenkin täällä saarnaamme tätä budjetillista doktriinia, että uusien ohjelmien rahoittaminen pitäisi tehdä uusien resurssien avulla eikä vanhojen uudelleen käyttämisellä. Mutta mehän voimme todeta, että ainakin mitä tulee eurooppalaiseen solidaarisuussopimukseen, mitä, mitä tulee Euroopan teollisen kehittämisen ohjelman puolustuksessa, niin aika usein toimitaan siten, että käytetään uudestaan varoja. Eli kyllä me nyt voimme tietysti budjettikeskustelujen tiimoilla, kun puhutaan vuodesta 2019, muistuttaa näistä periaatteista ja o, toiminnallisuudesta kolme muuta kommenttia. Mielestäni mitä tulee, nuorisotyö, mitä tulee nuorisotyöllisyyteen, voidaan siis todeta, että tämä aloite onko joutunut 33 prosentin vähennyksen kohteeksi, jos oikein luin lukuja. Minä olen sitä mieltä, että tätä pitäisi tutkia uudestaan, jotta voitaisiin määritellä, mikä olisi se oikea taso määriteltäväksi meidän vaatimuksillemme. Meillä on vähän vakavampi ongelma joka liittyy otsakkeeseen kaksi pääasiassa. Me olemme todenneet, että mitä tulee vuoden 2009 talousarvioon sen ehdotukseen, talousarvioehdotukseen määrärahat, jotka on tarkoitettu ilmastonsuojeluun, merkittävät noin 20,1 prosenttia. 0,1 prosenttia tavoitteesta tavoitteeseen lisää, mutta jos tehdään laskeutoimipiteet ajalta 2014-2020, voi todeta, että jos ajattelemme koko ajanjaksoa, niin ei silloin ole näin asianlaita eli 20 prosenttia ensi vuodelle, mutta tässä ei noudateta tavoitetta, että päästäisiin 20 prosenttiin koko tälle monivuotisen rahoituskehyksen aikajanalle 2014-2020. Siitä nousee kysymys, että eikö pitäisi vahvistaa tuntuvasti joitakin budjettikohtia siten, että voitaisiin saavuttaa ainakin lähestyä tavoitetta joka oli 20 prosenttia määrärahoista, jotka suunnataan ilmastoon ja ilmastonmuutosta vastaan. Otsakkeessa kolme tuen sitä, mitä Holmeier sanoi. Meidän pitäisi tehdä ihan tar- tärkeä inventointitarpeista, mitkä ovat olla välttämättömiä. Ainakin kolme virastoa, joiden vahvistaminen on välttämätöntä ja kiireellistä. On kyse tietysti Frontexista ensisijaisesti, koska ulkorajojen valvonnasta tulee ihan pää, pääasiallinen ongelma koko EUlle. Siinä on aika suuri epävakausriski edessä toisekseen er, ERSO, jossa, jossa saataisiin yhteinen järjestelmä Euroopalle ja kolmanneksi Euroopalle, jotta voidaan vahvistaa poliisi, yhteistyötä ja terrorismin vastaista yhteistyöstä, yhteistyötä. Viimeinen kysymys liittyy otsakkeeseen kolme ja toistaan se, minkä jo sanoin. Lisäapua suunnitelmaan 175 miljoonaa. En minä näe mitään Italialle. Tämä oli siis Kreikalle. En näe mitään Italian kohdalle, vai luinko huonosti? Eivätkö ole pyytäneet mitään? No, vai miten on? Oletko tarkistanut? Sinä siis tarkistit. Minä tarkistan, tsekkaan sinun vastaukseni. Ja sitten otsake neljä. Pieni kommentti vain, kun on kaikilta toimielimiltä on pyydetty vähentämään 5 prosenttia henkilöstöissä, henkilöstöstä. Tilintarkastustuomioistuimen selonteko tulee sellaisiin päätelmiin aika hämmästyttäviin, että samalla aikajaksolla – väliaikaisten työntekijöiden määrä tai muilla, muilla statuksella työskentelyjen määrä on noussut tuntuvasti. Jos budjettimäärä tarkoittaa sitä, että palkka on noussut jotenkin ehkä 9 prosenttia, ihan nyt vain näin ulkomuistista sanon, en minä halua tässä lähteä herättämään tätä kysymystä uudestaan, mutta minä kyllä kysyn, mikä tässä on tämän tarkoitus, mihin me olemme sitoutuneet. Viimeinen kysymys. Euh, Turkia, mikä tulee nyt tulee tilanteen helpottamiseksi Turkki-kysymyksessä kysymyksessä on välttämätöntä ei vain muuttovirtojen vakauttamiseksi, vaan koko poliittisen tilanteen vakauttamiseksi ja rahoittamiseksi Euroopassa, ainakin jos puhutaan määrärahoista, jotka liittyvät jäsenyysneuvotteluihin. Minä tässä nyt todella olen pohtinut tätä. Tässä minun kommenttini, hyvä puheenjohtaja. Kiitos näistä kommenteista. Edustaja Nirjada ei ole päässyt tulemaan paikalle, varjoesittelijä. Edustaja Taran ei myöskään ole tullut paikalle. Hän on pyytänyt anteeksi etukäteen. En myöskään näiden e, edustaja. Edustaja Kölmel tulee takaisin. Ehkä hän voi kertoa meille oman analyysinsä edustaja Viotin tekstistä, jossa puhutaan trilogimandaatista. 12. heinäkuuta, joka tulee olemaan valmisteleva vaihe tulevalle sovittelulle vuoden 2019 talousarvioluonnoksesta. Ei? No niin. Edustaja Ryby. Kiitos kollega Viottille. Painopisteet on valittu hyvin. Nimenomaan tämä perustaa, joka koskee nimenomaan pk-yrityksiä, koska vain teidän tuomisen kautta saa lisää verotuloja ja silloin myöskin lisää työpaikkoja. Tämä on hyvä äh, asia, koska tätä kohta voidaan sitten myöskin toteuttaa ohjelmia, jotka tulevat olemaan yhä tärkeimpiä tulevaisuudessa. Edustaja Holmajer puhui oikein eurojustista. Se on mega-aihe, joka meidän on syytä ottaa etualalle Näemme myöskin, että yhteistyö joillakin alueilla ei toimi niin kuin me toivoisimme. Enisa ja tietosuojaviranomainen, niillä olisi yhdessä todellakin paljon tehtäviä. Ja jos ne tekisivät yhdessä myöskin muiden tahojen kanssa, olisi nimenomaan tällainen horisontaalinen kommunikaatiotehtävä tulevaisuudessa, jonka kautta saataisiin aika enemmän tehokkuutta järjestelmään. Viime kädessä on kysymys myös siitä, että verkkojen Eurooppa-väline on kansalaisille sanotaan parasta lisäarvoa, joten verkkojen Eurooppa-väline on myös se investointiohjelma, jonka kautta syntyy uusia työpaikkoja ja viime kädessä nämä ohjelmat ovat sellaisia, että niistä on hyötyä kaikki, mikä johtaa nimenomaan myöskin tuotantoon on hyväksi verotuloille ja tätä kautta myöskin muille asioille, kuten puolustukselle ja solidisuusjoukoille, jotka ovat hyvin tärkeitä ajatellen tulevaisuutta. Haluaisin ottaa viimeisenä esille myöskin yhden asian, mikä on kansanpuolueen painopiste, mitä horisontti 2020. Meille on erittäin tärkeää, että ohjelmassa lähtee, ohjelmassa lähtee selkeitä viestejä siitä, että Eurooppa kansainvälisessä kilpailussa ei jää jälkeen. Me olemme nähneet että myöskin Euroopan tutkimusneuvosto on äh, saanut sellaisen tason, että mukana on äh, Nobel-palkinnon saajia. Tässä olemme saaneet kurottua kiinni äh, asemia ja tärkeää, että parlamentti pitää tätä painopisteenä yhdessä Erasmus Plusan kanssa. Nämä ovat ne ohjelmat, jotka eniten puhuttelevat nuorisoa ja nimenomaan kun ajatellaan nuorison tukemista, niin tätä kautta saadaan aikaan suuria mahdollisuuksia. Samoin koskee myöskin by 5 for You ohjelma, joka myöskin on asia, ohjelma, joka on saanut julkisuudessa nimenomaan myönteisen vastaan. tällaisen tukea esittelee Viottia. Meille on tärkeää, että suhteessa neuvostoon asianmukaisesti, johdonmukaisesti neuvottelemme nimenomaan näistä kysymyksistä. Merci, Kiitos, edustaja Rivi. Me puhumme täällä nyt mandaatista pääluokasta kolme, joka koski muita pääluokkia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Enpä niitä havaitse. Minä itse olen sitä mieltä, että tämä euh, euh, Aquarius-alus, sen Odysseja, Odyssean matka, komissioneuvosto ovat omaksuneet joitakin prioriteetteja budjetissa vuodelle 2019. Nuorisotyöllisyydestä yleisesittelijältä kysyn, eikö voitaisiin linjata osa määrärahoista vähän rakenteellisempiin toimenpiteisiin – Eli selkeämmin voitaisiin sanoa puhua esimerkiksi ammattikoulutuksesta, oppimisesta, koska sehän on nimenomaan jäsentävää, rakentavaa. Sillä tavalla voimme tehokkaasti taistella nuorisotyöttömyyttä vastaan. Työttömyys, joka koskettaa aika monia maita. Ja siinä pitäisi voida sitten suunnata, kohdentaa määrärahoja tähän rakenteelliseen toimintaan. Ja lopuksi minä näen tässä nyt puolustusteollisuuden kehittämisrahaston, ainakin investoinnin kannalta. Ehkä tässä olisi mahdollisuus korostaa tosiasia, että jos käytetään varoja tuo puolustukseen Euroopan tasolla, EUn tasolla ehkä voitaisiin säästää sitten vastaavasti kansallisissa budjeteissa, jos Euroopan budjetti tulee vähän tuntuvammaksi niin silloin voitaisiin ehkä vähän leikata tai vähentää kansallisissa budjeteissa vastaavasti. Ja silloin voisimme vähän lähteä punnitsemaan, todella arvioimaan, mikä on eurooppalainen lisäarvo. Mielestäni hyvä argumentti vahvistamaan sitä toivoa ja halua Euroopasta ja saataisiin lisää innoitusta Eurooppa-ajatukselle. Äh, ehkä äh, minä nyt lopetan tähän ja annan muille puheenvuoron. Ehkä komission edustaja voi kertoa meille, miten akvariuksen mm, esimerkki antaa ehkä innoitusta muihin muutoksiin tulevassa budjettiluonnoksessa. Chairman, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Uskoakseni on selvää kaikille, jokaiselle, joka tätä keskustelua on seurannut, että kysymys eh, solidaarisuudesta Euroopan unionin sisällä jäsenmaiden välillä maahanmuuton alalla on muuttunut hyvin vaikeaksi ja tämä on hyvin intensiivistä keskustelua eikä ole vielä johtanut eh, esimerkiksi neuvostossa kon- sen sukseen Dublinin äh, sopimuksen ähm, uudistamisesta. Eli komission täytyy tätä keskustelua seurata hyvin läheisesti ja jos tarpeen muokata omia esityksiään tai talousarviotoimia. Uskoakseni tilanne ei ole vielä tämä, mutta me seuraamme tätä keskustelua hyvin tarkasti. Haluaisin kiittää esittelijää myöskin hyvin rakentavasta lähestymistavasta, jonka hän on omaksunut mietinnössään ja luonnollisesti komissio on aina valmis auttamaan kaikenlaisten teknisten seikkojen suhteen, jotka ovat tarpeen. Antakaa minun nyt päättää muutamaan käytännönläheiseen seikkaan, jos sallitte. Niihin viitattiin myöskin esittelijän mietintöluonnoksessa. Mitä tulee komission esitykseen muuttaa yhte- yleisasetusta CPR tässä 26. kesäkuuta on ollut aikatauluna. Mitä tulee käynnissä olevaan aikatauluun? Suuresta määrää pilottihankkeita valmistelevia toimia, jotka on parlamentille annettu alustavaan arviointiin, kuten voitte uskoa. Tämä on valtavaa työtä. Se on nyt käynnissä komissiossa ja tämä alustava arvio meidän pitäisi voida teille toimittaa kesäkuun loppuun mennessä ja aivan varmasti ennen 12. päivää heinäkuuta, eli trilogin päivää. Sitten viimeinen seikka, nyt poliittinen yksimielisyys on saatu aikaan sekä puolustusaloitteen että solidaarisuusjoukkojen suhteen. Näiden kahden poliittisen sopimuksen talousarviovaikutus on jotakin, mitä komission täytyy ottaa talousarvion lisäyksessä huomioon. Tämä tulee todennäköisesti käsittelyyn kesän jälkeen. Kiitos. Kiitos eh, komission edustajalle ja ihan lopuksi edustaja Viotti. Kiitoksia puheenjohtaja. Sallika minun kiittää epävirallisesti kaikkia niitä kollegoja, jotka ovat käyttäneet eh, puheenvuoron. Haluaisin kiittää heitä näistä hyvin täsmällisistä huomioista, jotka ovat minulle hyvin suureksi hyödyksi. Kuinka nyt sanoisin, jos tässä puheenvuorossani tarkoituksena oli siis käydä teknisemmin eikä niinkään poliittisesti näitä esittelyjä läpi uskoakseni ensi viikolla tarkistusten myötä, niiden tarkistusten, joita poliittisista ryhmistä saadaan ja tämän jo huomenna. Ensi viikolla meillä tulee olemaan mahdollisuus alkaa muotoilla kompromisseja ja kuten aina täällä parlamentissa äh, toivottavasti saamme vahvan, hyvin selkeän äh, kannan, niin että meillä on hyvin täsmälliset tarkastukset hyvin täsmälliset tavoitteet. Näin voimme sitten lähteä neuvotteluihin neuvoston kanssa ja neuvostossa Tämä liittyy siihen, mitä puheenjohtaja sanoi maahanmuuttoon liittyen, mutta myöskin kollegat Holmeier ja muut siellä. Aquarius-laivan tapaus, tämä vaikea tilanne, joka nyt ei ole tragedia tällä hetkellä, on esimerkkinä, jos tätä Aquarius-tapausta jonkin tyyppisenä esimerkkinä käytetään, sitä pitää käyttää neuvostossa esimerkkinä siitä, että meidän täytyy ymmärtää, että jos me haluamme vähemmän tällaisia laivoja, enemmän humanitaarista työtä ja niin edespäin, meidän täytyy Afrikkaan investoida enemmän ja Afrikkaan investoiminen vaatii talousarvion lisävaroja, ei minkäänlaista muuta vaihtoehtoa ole. Meidän täytyy jäsenmaille ja myöskin jäsenmaiden täytyy sitten tämä selvittää kansalaisille, sillä Muuten, jos me nyt leikkaamme muista budjettikohdista, leikkaamme äh, muista varoista, meidän täytyy kansalaisille esittää äh, asia toisin kuin niin, että näitä varoja käytetään investointeihin Afrikassa sen sijaan, että investoitaisiin Eurooppaan. Tässä äh, toivottavasti saamme jäsenmaalta kuitenkin myöskin niin järkevän kannan vastaamme. Italialaisena minulla nyt on kaksinkertainen eh, eturistiriita tässä. Ensinnäkin eh, jos ajattelemme sitä, minkälainen on nyt eh, enemmistöhallitus minun maassani, tässä meillähän on sellaisia kollegoita parlamentissa, jotka ovat nyt maani hallituksessa. Ja sitten vielä muutama erityinen seikka, Interrail, humanitaariset työt, Horisontti 2020, kaikki nämä eh, seikat, jotka mainittiin, eh, ne varmastikin eh, ovat myöskin tarkistusten aiheena me tulemme ne käsittelemään, kun saamme ne. Ja sitten kollega Ruby haluaisin ajatella, että tämä viimeinen tämän säännöllisen kauden talousarvio on tietyllä tavalla ensimmäinen uutta sukupolvea. Tässä kiinnostetaan nuorista, kiinnitetään heihin hyvin, hyvin suuresti huomiota. Tämä työ tulee olemaan yksi Euroopan parlamentissa täällä valiokunnassa ja myöskin sovittelussa neuvoston kanssa. Ja tämä on sellaista työtä, jota me teemme myöskin omissa maissamme omia hallituksemme kohtaan, jotta nämä sitten saapuisivat neuvostoon neuvotteluihin hiukan pehmeämmin mielin. Jälleen kerran haluaisin tässä kiittää keskustelusta ja haluaisin kiittää myöskin tulkkeja, jotka ovat olleet kanssamme. Kiitoksia. Merci, monsieur. Kiitos yleisesittelijälle näistä lupaavista sanoista, jotka varmasti tulevat ihastuttamaan Eurooppaa ja synnyt saamaan uutta intoa. Näin ollen tarkistukset edustaja Viotin tekstistä tulee jättää tähän iltaan kello 18 mennessä. Me otamme kantaa äänestyksessä 28. päivä kesäkuuta äänestyksessä eli ensi viikolla. Nyt voimme varmasti keskeyttää kokoustyöskentelyn, eli pääsimme lopettamaan ennen kello 12.30. Kiitämme tulkkeja heidän osallistumisestaan ja toivomme, että keskustelu, keskustelut voisivat päätyä. Jos kukaan ei pyydä puheenvuoroa, niin kokous keskeytetään toistaiseksi. Jatkamme 14.30.